ei ole paikalla, siksi sanon ainoastaan, että tästä äänestetään keskiviikkona tässä mietinnössä. On kyse YK ihmisoikeusneuvoston kehityksestä ja EUn asemasta. Sanon tämän vielä kerran, siis tästä äänestetään keskiviikkona. Menemme saman tien Gottardin mietintöön julkinen talous emussa 2007-2008. Donata Gottardi, teillä on puheenvuoro neljä minuuttia. Presidentes. Puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Tasan vuosi sitten teimme päätöksen yhdistää vuoden 2007-2008 julkiset sen rahoituksen mietinnöt Silloin ei vielä tiedetty muutoksen voimakkuutta, mutta silloin oli jo selvää, että jos analysoitaisiin nämä kaksi vuotta yhdessä, niin saisimme kattavamman analyysin. Mietintö, josta äänestämme huomenna, sitä päivitettiin jatkuvasti. On selvää, kuinka läheinen yhteys julkisen talouden ja rahoitus- ja talouskriisin välillä on ollut katsotaan esimerkiksi eh, sitä, että julkisilla määrärahoilla on tuettu pankkeja ja suuria yrityksiä. Mm, ja on yritetty suojella eh, laman taantuman haittavaikutuksilta kansalaisia. Yksittäiset jäsenvaltiot ovat tehneet näitä toimia, mutta tällä tavoin ei eh, saisi haitata meidän tavoitteitamme tuleville sukupolville. Tässä mietinnössä on kaksi tasoa. Vastaukset kriisiin on toinen taso tarvitaan kestäviä ja laadukkaita, laadukasta julkista talousta. Se on tärkein eurooppalaisen sosiaalisen mallinkin kannalta. Pitää laajentaa laajentaa veropohjaa vaarantamatta progressiivisuutta. Ja mitä tulee menoihin, on arvioitava kansalaisten väestön kokoonpano ja otettava huomioon väestörakenteen muutos. On uudelleen määriteltävä menot ja modernisoitava julkishallintoa. Eräs hyvä menettely käsittely on gender budgeting, sukupuolibudjetointi, jota Euroopan parlamentti on edistänyt, mutta siitä ei vieläkään ole tullut yleinen toimenpite, vaikka se luokin avoimuutta, verrattavuutta e, ja lisää tällä tavoin luottamusta ja vastuullisuutta jos julkinen välintulo on tarpeen, on kuitenkin myös tarpeen välttää sellaisia virheitä, jotka, joita ei voitaisi hyväksyä. Me tarvitaan uudenlainen kehitysmalli, joka olisi todellakin ympäristön ja yhteiskunnan kannalta kestävä. Kun puhumme eurooppalaista koordinaatista, meidän täytyy puhua todellista hallinnoinnista, joka ottaa huomioon suhdanteet eh, ja vahvistaa veronkierron vastaista taistelua ja veroparatiisien eh, vastaista taistelua meidän on huomioitava sisämarkkinoiden toiminta, tasa-arvoiset pelikenttä ja kasvu- ja vakaussopimuksen uudistaminen mahdollistaa valvotun joustavuuden, jota on hyödynnettävä pitkällä tähtäimellä ja huolellisella tavalla. E, Sellaiset välineet on otettava huomioon kuin esimerkiksi eurobondit ja alueelliset vakausjärjestelyt. Tämä mietintö on saanut suuren tuen talousasiainvaliokunnassa valiokunnassa ja, ja kaikki ryhmät ovat saaneet, antaneet sille suuren tuen ja toivottavasti tämä näkyy huomisessa äänestyksessä. Kiitoksia ja hyvä komission jäsen Vassiliu. Herra puhemies, komission tyytyväinen tähän Godardin mietintöön ja sen sisältö sopii hyvin yhteen komission julkisen rahoitukseen liittyvistä liittyviin teksteihin, jotka julkaistiin vuosina 2007-2008. Mitä tulee esittelijän esittämiin kolmeen tarkistuksiin, me olemme niihin tyytyväisiä. Mietintö korostaa sitä, että vakoisa kasvusopimus on toiminut tähän mennessä toivotulla tavalla. Erityisesti voidaan sanoa, että jäsenvaltiot ovat ponnistelleet voimakkaasti omien velvoitteidensa hoitamiseksi. Tarkistusten jälkeen on so- pantu täytäntöön eri ö, kriteerit niiden edellyttävällä tavalla, mutta kaikesta huolimatta mietinnössä korostetaan myöskin niitä heikkoja näkymiä euroalueella. Kasvu on hidastunut huomattavassa määrin ja se on muuttunut tänä vuonna jopa lamaksi. Ja näkymät vuodelle 2010 ovat aika lailla muuta kuin rohkaisevia. Eli meidän täytyisi käyttää fiskaalipoliittisia välineitä tilanteen korjaamiseksi. Mutta se ei kuitenkaan riitä, sillä me tarvitsemme kestävää kehitystä ja kestävää finanssipoliittisten toimenpideiden käyttöä. Ja tästäpä syystä komissio on yhtä lailla huolissaan EPn kanssa siitä, millä tavalla julkista rahoitusta voitaisiin kestävältä pohjalta käyttää tulevaisuudessa. Ja meidän tulee juuri tähän ja tämän asian arviointiin paneutua. Ja komissio tulee tähän liittyen tämän vuoden kuluessa esittämään omat arviointinsa. Komissio on myöskin Euroopan parlamentin kanssa samaa mieltä, että julkisia varoja tulee kohdentaa eri tavalla, jotta me toimimme Lissabonin sopimuksen viitoittamalla tiellä. Tämä on juuri integroitujen politiikkasuuntaviivojen mukaista toimintaa. Komissiossa tehdään jo töitä sen puolesta, että systemaattisemmin voidaan arvioida sitä, millä tavalla julkisia varoja on käytetty. Erityisesti otetaan huomioon toimintaperusteiseen budjetointiin. Kiitoksia. Kiitoksia tästä mietinnöstä. Äänestetään myös huomenna tavanomaiseen aikaan ja sitten siirrymme Barbara Weilerin mietintöön sopimutosta elinkeinoharjoittajien kuluttajien välistä kaupallista menettelystä sähkömarkkinoinnin direktiivin sekä harhaanohtavasta ja vertailevasta mainonnasta annetun direktiivin saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä täytäntöönpanojen voimaan